presidenta. Buongiorno colleghi. Huomenta kollegat. Istunto käynnistyy. Aluksi ilmoitusasia. Eilen puhuttiin artikloista 166, 167, kohta 1 ja 195 kohta 3 työjärjestyksestä, jonka on